No ei tämä mua ainoa. Is Mr. Gallagher is not here apparently. Edustaja Gallagher ei ole paikalla. Onko Skadek? Paddock? No. This is just like a real plenary. Ihanhan tämä muistuttaa oikeaa täysistuntoa. Um, Mr. Mato. Edustaja Mato. Mr. Mato? Siis, señor presidente, aquí estoy. Minä olen täällä, hyvä puhemies, kyllä. No soy muy, muy partidario de leer los discursos en el Pleno, pero las circunstancias particulares de este eh, debate eh, me obligan a, a ello. Miksipä ei. Hyvä puhemies. Koska tämä on yhteiskeskustelu, minä haluaisin keskustella, keskittyä nyt kalastukseen ja aivan aluksi Haluaisin sanoa, että on ikävää, ettei täällä ole kalastusasioista vastaava komission jäsen paikalla. Tämä on yksi niitä harvoja tilanteita, joissa voisin suositella ainakin osittain tätä Koillis-Atlantin rannikkoalueen kalastussopimusta, joka tehtiin eilen, ja siksi tämä on hyvin valitettavaa, että komission jäsen oli paikalla. Me olisimme siis halunneet tähän todeta tänään että annamme tuemme ja tämä on hyvin harmillinen asia, sillä tämä kyseinen kala ei ole mitenkään ristiriitainen tällä kertaa. Tämä on hyvin poikkeuksellista. EPP on erilainen kanta komission kanssa. Ja tässä pohdin sitä, että miksi emme vieläkään ole saaneet kunnollista sopimusta aikaan nyt näiden kaikkien teknisten kysymysten suhteen. Ja niin vielä tämän lisäksi, mitä tulee kalastukseen, makrelin kalastukseen, meillä on erittäin vakavia ongelmia. Ja minä myös ihmettelin sitä, että miksi aivan yksipuolisesti päätettiin, että Färsaaret ja Islanti saavat kalastuskiintiöitä, vaikka tämä vaarantaa muiden jäsenten intressit, erityisesti Norjan. Ja Norjan kanssahan meillä kuitenkin on sopimus, on sopimusmaa, ja minä haluaisin miettiä, miksi komissio näin alentuvasti suhtautuu tiettyihin maihin, jotka eivät sääntöjä noudata ja sitten toisia sanktioi erittäin, erittäin ankarasti ja toisia ei. Miksi tällaisia erilaisia standardeja eri maita kohtaan? Uh, thank you very much, Mr. Mato. Kiitoksia, edustaja Mato.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 So I give the floor to Ms. Mrs. Bilbao Parandika. Mrs. Bilbao, you have the floor. Yes. No niin, edustaja Bilbao. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin äh, haluaisin kiittää komissiota tästä saavutetusta sopimuksesta. Tämä on kuitenkin edelleenkin asioissa tarvitaan lisää avoimuutta ja tieteellistä tutkimusta, jotta voidaan viedä nämä neuvottelut Islannin kanssa päätökseen. Emme voi sallia sitä, että Islanti kasvattaa yksipuolisesti kiintiöitään, koska olemme saaneet nähdä vuodesta 2006 lähtien, että se näin tekee. Eurooppalaisella laivastolla taas ei ole riittävästi kiinteistöä, vaan sen täytyy lisätä niitä, jotta se voi jatkaa toimintojaan kannattavalla, kestävällä tavalla. Ja tästä syystä haluaisin pyytää komissiota kertomaan, mitä se aikoo tehdä Islannin kohdalla. Lisäksi haluaisin tietää Espanjan hallitukselta, mitä se nyt aikoo tehdä tämän kiintiön kanssa, joka on noin 4000 tonnia. Annetaanko Baskilaivastolle myös oma osansa kiintiöstä? Puheenjohtaja. Kiitoksia, kiitoksia edustaja Bilbao.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 Minäkin haluaisin nyt näihin Islantia koskeviin kysymyksiin puuttua. Meillä oli tämmöinen 3000 alueen kalastusrajoitusalue, ja minä tukisin kaikki näitä, kaikkia näitä 2010 sopimuksen asioita nyt itäisellä Atlantilla makrelikanta on romahtanut ja on aivan selvää, että meidän täytyy nyt tässä olla äärimmäisen tiukkoja, kun ratkomme näitä kysymyksiä, ellei me halua joutua tilanteeseen, jossa meidän omat laivastomme kärsivät vielä suurempia tappioita. Se, että meillä on Norjan ja Färsaarien kanssa sopimus on erittäin hieno asia, mutta meidän täytyy ymmärtää, että kun puhutaan verotuksesta, nämä verot menevät ei Euroopan unionin jäsenmaahan. Tämähän vaikuttaa talouden tasapaino on tärkeää, että meillä on Norjan kanssa sopimus. On tärkeää, että Norjan suhteen on myöskin selvää, minkälainen makrelli kantojen tasa on. Tämä liittyy myöskin Itämereen, jossa me näiden eri alueiden hallintointia jaamme ja siellä myöskin silakkakannat tulevat kysymykseen ja, ja meillä on muitakin lajeja. On aivan selvää, että meidän täytyy tässä toimia paljon tehokkaammin, erityisesti myöskin tämän silakan, Itämeren silakan suhteen. On tärkeää, että näitä rahoja voidaan paremmalla tavalla hallinnoida, että meidän kalastajamme kotona voivat myöskin taata itselleen paremman tulevaisuuden. Tämän minä halusin vain täällä todeta. Tämä tulos on jotakin, mikä on erittäin hyvä, tai sen pitäisi sellainen olla. Thank you very much, uh, Mr. Kuhn. The next speaker is Mr. Kiitoksia edustaja Kuhn. Seuraavana edustaja Milana. <clears throat> Kiitoksia puhemies, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää tässä esittelijöitä ja haluaisin kiittää kollegoja siitä, että tämä uusi sopimus käsitellään erittäin tärkeitä teemoja ja tämä myöskin aloittaa erilaisia kiintiöiden kontrolleja. On tärkeää, että me avoimesti parlamentissa käsittelemme näitä asioita Lissabonin sopimusten valtuuksien mukaan. Tämä asetus ei ole nyt vielä toimeenpantu tällä hetkellä ja sen toimeenpano on rajoitettu. Mielestäni vaikuttaa siltä, että asetus on huonosti tehty. Meidän täytyy erittäin kiireellisesti nyt reagoida asiaan ja nopeasti esitä, edetä asiassa niin, että uusi asetus voisi olla nyt hyvissä merkeissä ja tuottaisi jäsenmaille hyötyä ja aluepolitiikalle myöskin hyötyä tässä komissio on ollut hiukan liian optimistinen tämän kalastusasian suhteen ja meillä on sopimus, joka on luonteeltaan hyvin tekninen ja se on hyvin radikaalisesti muuttanut poliittista luonnetta ja me nyt tämän hylkäisimme tämän sopimuksen. Ainakin minun ryhmäni tässä tätä lopputuloksen, tätä lopputulosta kunnioittaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dushek. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä kertomus on hyvä perusta koko yhteiselle Euroopan unionin ulkopolitiikalle. Euroopan unioni tarvitsee tietysti myös riittävästi välineitä, jotta se voi täytäntöönpanna politiikkaansa. Muuten ovat tällaiset keskustelut ja äänestykset täällä täysin merkityksettömiä. Vain tarkkaan harkittu kalastuspolitiikka johtaa siihen, että meillä on kestävät kalakannat, joita voidaan säilyttää seuraavillekin sukupolvillekin. Me tarvitsemme valvontajärjestelmää ja meidän täytyy suojata kalakantoja. Sen tulee olla konkreettisesti tapahtuvaa. Siitä syystä vaadin, että komissio toimii. Tämän lisäksi on tärkeää, että kalastusyritykset saavat kannustimia, jotta ne hankkivat sen kaltaista välineistöä, joka on riittävän hyvä. Lopuksi haluaisin todeta, että olen koko elämäni pyrkinyt siihen, että kalastus olisi kestävää ja toivon, että siihen päästäänkin. Edustaja Danelis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να... Hyvä. Puhemies, kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kollegamme Meissneria erittäin hienosta yhteistyöstä ja onnitella häntä erittäin hienosta mietinnöstä. Direktiivi, joka käsittelee Rannikkoalueiden organisointi ja hallinnointi on erittäin tärkeä asia vihreää kasvua ajatellen. Anteeksi, tarkoitan tätä sinistä sektoria. Ja tämän tulisi auttaa yli puolentoista miljoonan työpaikan luomisessa, siis uuden työpaikan. Bioteknologia ja turismi, joka liittyy merialueisiin, kuuluu ovat molemmat tähän lupaavaan sektoriin. Toivomme, että tämä uudistus auttaa investointien houkuttelussa, erityisesti rannikko- ja raja-alueille. Ellemme luo yhteistä rannikkoalueiden hallintojärjestelmää, tällaista sinistä kasvua ei kestävästi synny. Anarkistinen kasvu erilaisilla toimialoilla, rannikkoalueilla merialueella, merialueilla aiheuttaa riskin merialueelle, ympäristöllisen riskin jo. Tämä on havaittavissa jo välimerellä. Se kärsii suurista ihmisen toiminnan aiheuttamista uhista. Siksi tässä direktiivistä selkeästi haluamme määritellä, mitkä ovat ne olosuhteet, joissa meriekosysteemiä voidaan hyödyntää ja kuinka näitä rannikkoalueita voidaan suosi, suojella. Sosiaalidemokraattinen ryhmä suosittelee Välimeren alueen suojelua. Jäsenmaat tämän mietinnön myötä tulevat saamaan yhteisen näkemyksen siitä, kuinka erilaisia ympäristöresursseja suojellaan ja käytetään hyväksi. Lopultakin me haluaisimme tuoda esiin muotoilemamme kannan Hyvä puhemies, tämä liittyy erityisesti erilaisiin viihdetoiminnan muotoihin. Danelis. Kiitoksia edustaja Danelis. Nyt aika ei ole paljon ja haluaisin, että pitäytytte näissä puheajoissaan, jotta en joudu keskeyttämään puhettanne. Seuraava minuutin puhuja on edustaja Salavrakos. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν εργαλεία για την Hyvä puheenjohtaja. Nämä merualueen äh, aktiviteetit voivat olla kasvun ja työllisyyden välineitä ja 2020 strategian toteuttamisen välineitä Euroopan unioni kohtaa nyt vaikean ajan kriisin myötä ja meidän täytyy keskittyä merialan toimiin. Viisi miljoonaa ihmistä saa leipänsä siltä ja tämähän luo eurooppalaista lisäarvoja ja 500 miljardia euroa taloudessa liittyy sektoriin. On nyt tärkeää, että me koordinoimme näitä erilaisia toimia poliittisella tasolla, jotta voisimme saada aikaan mahdollisimman hyvän tuloksen eurooppalaisille kansalaisille. Edustaja Maisteria haluaisinkin nyt kiittää hänen mietinnöstään, sillä mielestäni tämä on erittäin tärkeä aloite, kun halutaan toteuttaa eurooppalaista hallintomallia. On erittäin välttämätöntä, että Euroopan unioni kehittää toimiaan valvonnan ja turvallisuuden alalla näihin erityistalousalueisiin, rannikkoalueisiin ja merialueen resursseihin liittyen Euroopan unionissa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Salavrakos. Next speaker is Ms. Kiitoksia. Edustaja Salavrakos, edustaja Banki. Minuutti. Euroopan kalastuspolitiikkaa täytyy uudistaa kiireellisesti. kalastetaan järjestelmällisesti enemmän. Se vaikuttaa kalakantoihin ja meren ekojärjestelmään. 80 prosenttia Välimeren kalakannoista ja 47 prosenttia Atlantin kalakannoista Unkarin mielestä tulisi tässä ottaa kyseekseen. Kalastusteollisuuden tulevaisuus on myöskin epävarma. Tarkoituksena on se, että se toimisi taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Yhteisen uuden kalastuspolitiikan tavoitteena on tuoda kalakannat uudelleen kestävälle tasolle ja kestävällä tavalla myöskin tarjota Euroopan unionin kansalaisille varmoja ja hyviä elintarvikkeita. Kiitoksia. Puhemies, kiitoksia. Kiitoksia varsinkin, että pysytte puheenajassa, olette esimerkkinä meille kaikille. Ja seuraava puhuja. Eh, signor Presidente, onorevoli colleghi, eh, Hyvä puhemies, minäkin haluaisin lukea sen, mitä olen valmistellut. En toivo, että parlamentti käy tällaista keskustelua ottamatta huomioon kalastuspolitiikan erilaisia seikkoja. Meidän täytyy ottaa huomioon kestävä politiikka ja se, että merialuetta täytyy suojella ja tällä hetkellä me olemme nyt lähellä tässä ulottuvuudessa. Tämä on todellisuutta. Parlamentin kanta ei ole muuttumassa esimerkiksi Välimeren suhteen meillä on ollut tuhannen metrin syvyydessä kalastustoimintaa ja tämäkin on yleistynyt nykyisin. Irlannin, Kyproksen ja Liettuan puheenjohtajuuskaudut eivät ole päivittäneet näitä teknisiä kysymyksiä. Tämä on erittäin vakava asia. Tämä ei ole vain puheenjohtajien, puheenjohtajan maiden ongelma, vaan äh, erilaisten lobbaustahojen aiheuttama tilanne. That concludes the... Kiitoksia edustaja Karona. Tässä oli puhujaluettelo ja nyt spontaan puheenvuorot. Täällä on aivan monta, liian monta puheenvuoropyyntöjä. En voi kaikkiin vastata, joten annan vain kolmelle mahdollisuuden. Ja pahoittelen niille uusille tätä tilanteita, jotka eivät nyt päässeet käyttämään puheenvuoron. Edustaja Pietikäinen, Buononini ja Flasikova. Edustaja Pietikäinen. Arvoisa puhemies, merenpohjalla elävät lajit ovat erityisen herkkiä ylikalastukselle. Ne saavuttavat lisääntymiskypsyyden hitaasti, eivätkä sen saavutettuaankaan lisäänny riittävän nopeasti kantojen ylläpitämiseksi. Erityisesti merenpohjalla elävät pienet hailajit ovat vaarassa hävitä, ja siksi tänään pöydällä oli troolauksen lisäksi myös ehdotus näiden lajien lisäämisestä haavoittuvien lajien listaan. kalojen lisäksi myös monet korallilajit kärsivät pohjatroolauksesta. komission esitys ja tieteellinen näyttö puhuvat pohjatroolauksen kieltämisen puolesta. parlamentissa kuitenkin monet surevat kiellon mahdollista vaikutusta kalastajien elinkeinon jatkumiseen. tähän argumenttiin kiteytyy hyvin koko eun kalastuspolitiikan pitkä linjakiista siitä miten tasapainoillaan kalastajien edun ja kestävien kalakantojen välillä? ajaako tämän päivän kalastajien elinkeinoa tulevaisuuden kalakantojen ja kalastajien toimeentulon kustannuksella? taloudellisten menetysten argumentti ei pohjatroolauksen tapauksessa ole prosentti tule syvemmistä vesistä. vaihtoehto troolaukselle on lukuisilla koukuilla suoritettava kalastus ja esimerkiksi norja kalastaa syvällä merellä ainoastaan tällä menetelmällä. Niin. One minute, please. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoron saa edustaja Bonanini. Kiitoksia puheenjohtaja. Haitalliset vaikutukset. Uh, äh, niin, anteeksi, voisitteko nousta ylös, kun puhutte, hyvä puhuja? Paljon kiitoksia. Riprendo. Gli impatti negativi della pesca a strascico su ecosistemi vulnerabili Kalastuksen haitalliset vaikutukset ekosysteemiin ovat eh, suuret. Eh, erityisesti syvillä alueilla niitä ei voida arvioidakaan ja ekosysteemi kärsii tästä erilaiset eh, elinolosuhteet ja ekosysteemin osat ovat merialueella uhattuina ne köyhtyvät jatkuvasti. Tämä aiheuttaa suuria kysymyksiä, jos me haluamme jatkaa taloudellista toimintaa ja tuottaa yhä elintarvikkeita. Meidän täytyy toimia tavalla, joka ei ole vahingoittava. Tämä täytyy ottaa huomioon kalastuksessakin. Ekosysteemin kärsivät negatiiviset vaikutukset vaikuttavat myöskin naapurialueisiin paikalliskalastajayhteisöt tuntevat nämä vaikutukset. Myöskin meidän täytyy harjoittaa kestävää kalastusta ja välttää tuhoavaa kalastusta. Tämä on sosiaalista, taloudellista ja inhimillistä etenemistä. Me pyrimme ajamaan sellaista politiikkaa, joka tukee kestävää kalastusta ja joka myöskin kulttuurillisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti tukisi yhteisöjä eikä köyhdyttäisi, vaan loisi lisää monimuotoisuutta. Pahoittelen, että ylitin puheajan. Thank you very much. Your apologies are uh, accepted. <laughs> Paljon kiitoksia. Otamme huomioon nämä teidän sananne. Lasikoiva, yksi minuutti. Cieľom predmetného návrhu Kiitoksia puhemies. Tämän ehdotuksen tavoitteena on ratkaista nämä perusongelmamme, eli kalakantojen kestävyys. <laughs> Meidän tulee tarkastella sitä, miten tähän voidaan päästä. Siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Tämän kaiken lisäksi on tärkeää, että näillä menetelmillä, joita käytetään pyytämisessä, kalapyynnissä, voidaan tarkastella sitä, millä tavalla tilanne toimii. Vuodesta 2003 lähtien tätä kalastustapa ei ole lainkaan säännelty eri jäsenvaltioissa, mutta tällä hetkellä kuitenkin tarvitaan yhdenmukainen lähestymistapa, jotta kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ei syntyisi. The vote will be